euro latinalais-Amerikkaa parlamentaarinen parlamentaarisen yleiskokouksen valous, valtuuskunnassa Simanski ei ole enää varsinainen jäsen. Sitten neuvostolta olen saanut neuvoston kannan ensimmäisessä käsittelyssä sekä komission kannan. Euroopan parlamentilla on kolme kuukautta aikaa tehdä päätös. Määräaika alkaa kuluman huomenna 3. helmikuuta 2012. Niin kyseessä on neuvoston ja parlamentin asetus, jolla muutetaan asetusta 1290-2005 äh, äh, ja 1230 2007 koskien elintarvikkeiden jakamista köyhimmille Euroopan unionissa. No niin, hyvät kollegat, nyt siirrymme äänestysselityksiin.